Näin istunto on jälleen avattu. Eilisen istunnon pöytäkirjaa hyväksytyt tekstit ovat saatavilla ja onko niihin huomautettavaa? Ei näitä olevan, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Seuraava kohtaus ovat keskustelu